So, dear uh, colleagues, since... Uh... Hyvät kollegat, koska ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja vielä ei ole saapunut, minua on pyydetty toimimaan puheenjohtajana. En nyt tiedä missä Omien, ominaisuudessa olenko ehkä valiokunnan vanhin jäsen. No te voitte tästä päättää, miksi minut pyydettiin puheenjohtajaksi nyt, mutta toivottavasti puheenjohtajamme Elmar Brock tulee pian. Ja on ilo toivottaa tervetulleeksi Ahmed bin Mohammed al-Jarvan, joka on Arabiparlamentin puhemies. Eli tervetuloa ulkoasian valiokuntaan. Ja täällä on tärkeitä virkamiehiä myöskin paikalla, mukaan lukien suurlähettiläs. Eli pyytäisin, että pidätte puheenvuoronne ja sen jälkeen jatkamme keskustelua. Ja toivottavasti sillä välin puheenjohtaja saapuu ja minä sitten kaikessa hiljaisuudessa palaan omalle paikalleni. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia teidän kunnianarvoisuutanne. Minä puhun arabiaa, se on helpompi ja helpompi minulle. Äh, armelian Jumalan nimen, hyvät naiset ja herrat, minulle ja kollegoilleni on kunnia tavata teidän valiokuntanne tämän yhteistyövierailun puitteissa ja toivomme, että tämä muodostuu vakituiseksi tapaamiseksi ja vahvistaa Euroopan parlamentin ja Arabin parlamentin suhteita. Kiitän puheenjohtaja kaunista sanoista, jota hän sanoi meistä, ja toivon, että päivän kokous on ensimmäinen virstanpylväs osana koordinaatiota, jossa on useampia teemoja ja osana yhteisten etujen ajamista institutionaalisella tasolla EUn arabiinstituutioiden kesken, jotta voisimme vahvistaa ystävyyssuhteitamme – ja myös kansojen ystävyyssuhteita niin kuin niiden johtajien aikana, jolla me arabimaailmassa pyrimme vankistamaan instituutioitamme ja meidän prioriteettimme on luoda instituutionaalisia suhteita kansainvälisten eurooppalaisten toimielimen kanssa ja erityisesti kansallisten parlamenttien kanssa. Näiden parlamenttien kärjissä on tietysti Euroopan parlamentti ja Haluamme myös teidän tukeanne. Toivon, että jaatte kantanne siinä, että Euroopan parlamentti jakaa arvimaailman kanssa taloudelliset edut ja merkittäviä inhimillisiä tekijöitä. Ja nämä kumppanuushengessä, jossa pyrimme luomaan vapaa kauppaa arvimaailman ja Euroopan kesken – tämä trendi on toteutunut kumppanuus- ja assosiaatiosopimusten muodossa, jota eräiden arabimaiden kanssa on jo tehty. Ja meillä on myös vapaakauppasopimuksia. Ja näin me jatkamme Barcelonan prosessia vakiinnuttaen äh, Persilahden yhteistyöneuvoston ja EUn suhteita. Ajatellen erityisesti vuonna 1999 laadittua sopimusta me edustamme kansojamme ja me olemme omalta puoleltamme vastuussa näiden kehityskulkujen vahvistamisesta ja me pyrimme myös antamaan tuulta purjeisiin, jotta me kentällä toteuttaisimme kahdenvälisiä sopimuksia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me seuraamme tarkkaavaisesti Euroopan parlamentin kantoja, teidän valiokuntien töitä. Teidän valiokunnalla ne on erittäin tärkeitä tehtäviä liittyen arvimaailmaan, erityisesti ajatellaan Lähi-Itää, Israelin ja Palestiinan konfliktia ja kaikkia yhteistyön piirteitä. Sallin, että sanon, että meillä on yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä etuja. Tämä on selvää ja me toivomme, että me onnistumme äh, vakiinnuttamaan yhteiset arvot, äh, tasavertaisuuden ja rauhan. Me vahvistamme ihmisoikeuksien roolia, sosiaalisten arvojen merkitystä, taloudellisten tekijöiden merkitystä, emmekä me hyväksy minkäänlaista kansalaisten syrjintää rodun, uskonnon, kielen perusteella. Me olemme sitä mieltä, että ihmisellä on oikeus vaurauteen, vapauteen valita oman hallintamuotonsa ilman, että ulkomaailma tietenkään puuttuu asioihin. Me tuomitsemme kaik, kaiken, kaikki miehitykset, myös Israelin Palestinan miehityksen, ja toivomme, että rauha ja turvallisuus on arvokkaita meille kaikille, ja meidän on ratkaistava nämä ongelmat neuvotteluiden tiellä. Meidän täytyy kamppailla maailmanlaajuisen aseistariisunnan puolesta ja edistää rauhanomaista politiikkaa. Me tietenkin tuemme yhteisiä arvoja ja yhteisiä etuja, joita toimielemme jakavat. Sitten meillä on Syyrian kysymys, me tuemme arvimaailman ponnisteluja, Euroopan ponnisteluja ja globaaleja ponnisteluja, jotta Syyrian kanssa saa demokraattisen hallituksen. Me näemme nyt, että Syyria on muodostunut ulkopuolisten interventioiden kentäksi ja Syyrian kansa valitettavasti maksaa laskun. Me tuemme Syyrian kansan ponnisteluita ja näemme, että asialliset ryhmät puuttuvat tapahtumiin päivittäin. Syrjällä on myös pakolaiskriisi. Perspektiivit ovat aika huonot, ratkaisuvaihtoehtoja on aika vähän ja valitettavasti on joitakin toimijoita, jotka haluavat, että kriisi jatkuisi, koska se vastaa niiden etuja. Meidän kaikkien täytyy olla tarkkaavaisia, ettemme anna kriisin kroonistua. Tämä on haaste ja horjuttaa koko aluetta, naapureitamme myös, mukaan lukien taloudellisia kumppaneitamme, kuten Eurooppaa. Meidän on tehtävä kaikkemme tämän konfliktin lopettamiseksi ja saadaksemme aikaan sen, että kaikki osapuolet, jotka tässä kiistassa ovat mukana, lopettavat toimeensa niin, että tämä inhimillinen kriisi saadaan lopetettua. Me tarvitsemme tällaisen äh, siirtymäkauden, jotta aseelliset kiistat loppuvat ja löydämme poliittisen ratkaisun, joka vastaa Syyrian kansan legitiimejä vaatimuksia. Syyrian kansan on saatava monipuoluehallitus ja järjestelmä maahansa. Ja uskon, että tästä tapaamisesta voi syntyä selkeitä viestejä liittyen näihin legitimeihin vaatimuksiin. Olette myös olleet muista väli lähidän alueista. Me toivomme, että meidän keskeinen yhteistyön alue laajenee. Meillä on yhteisiä etuja ja meillä on sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia ää, yhteistyöalueita ja välissä on välimeri. Tässä on suuria yhteiskuntia, arabiyhteiskuntia, eurooppalaisia yhteiskuntia, jotka elävät rinnakkain. Ja tässä mielessä on tärkeää työskennellä yhdessä, vastata haasteisiin. Me haluamme, että teillä olisi myös selkeä kanta, että eh, tuomitsi sitten ulkopuolisten maiden ää, eh, ulkopuolisten maiden puuttumisen syrjintätapaukseen ja myöskin yllytyksen väkivaltaan. Kiitän teitä, että olette kuunnelleet viestini ja, ja kiitän puheenjohtajaa ja toivon, että meillä, meidän yhteistyömme on hedelmistä. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia puhemies tästä alustuksesta. Ja seuraavaksi kollega Tanak saa puheenvuoron. Thank you very much, Mr. President. I wasn't... Kiitos puheenjohtaja. En nyt odottanut, että saisin puhua ensimmäisenä. Tämä on suuri kunnia. Lämpimästi tervetuloa, herra puhemies. Olen yksi niistä, jotka perustivat Persianlahden ystävyysneuvoston ja olen ollut mukana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden toiminnassa. Olen seurannut Lähi-idän rauhanprosessia, arabikevättä ja uskon vahvasti. Olen ollut parlamentissa 14 vuotta ja olen vahvasti sitä mieltä, että parlamentaarinen ulottuvuus on tärkeää kaikille poliittisille täytäntöönpaneville enemmille, koska se varmistaa myöskin tilivelvollisuuden Eh, eli täytyy tehdä tiliä siitä, mitä hallituksessa tehdään, ja olen mielenkiinnolla seurannut Arabiliiton nousua. Sehän on ollut äärimmäisen tärkeässä asiassa, asemassa eh, Libyan kohdalla, kun se hankkiutui eroon diktaattorista Kadhafistaan. Teidän parlamenttinne varmaankin tuo uuden ulottuvuuden, joka värittää keskustelua arabimaailmassa, mutta myöskin maailmanlaajuisemmin ja meidän parlamenttimme, meillä on ollut yhteyksiä moniin ylikansallisiin parlamentaarisiin elimiin. Itse olen puhemiehenä Naton ja parlamentin, Euroopan parlamentin välisessä valtuuskunnassa. Ja Euroopan unioni todennäköisesti tulee liittymään ihmisoikeuskonventioon ja olen ollut myöskin latinalaisen Amerikan valtuuskunnassa ja kun me tänä aamuna puhuimme, niin samaan aikaan Euronestin suuri kokous oli järjestetty. Ja mielenkiintoista kyllä, armeenialaiset kollegani sanoivat, että ensimmäistä kertaa he pystyivät käymään järjellistä keskustelua azerbaidsanilaisten kollegojen kanssa. Eli maat, jotka ovat kovin vihamielisiä toisiaan kohtaan, niin he tapaavat parlamentaarisessa yhteyksessä. se on eri asia kuin se, että hallituksen ministerin diplomaatit tapaavat. Euromed, Sekin on epätavallinen, koska se mahdollistaa sen, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän parlamentaarikot voivat keskustella asioista siitä, miten Lähi-idän rauhanprosessia viedään eteenpäin. Olen ylpeä myöskin siitä, että kun viime vuonna vierailin Etiopiasta, niin Etiopiassa niin näin, että siellä parlamentti, Euroopan parlamentti antaa äh, rahoituksellista ja muuta tukea pan-afrikkalaiselle parlamentille. Eli on paljonkin, mitä voitaisiin tehdä, jotta voisimme ottaa opiksi toisiltamme äh, me olemme Euroopan parlamentissa suurin äh, suorilla vaaleilla valittu valittu parlamentaarinen elin ja olen ylpeä voidessani edustaa sitä. Kiitos puheenjohtaja. Niin vaikka olenkin brittikonservatiivi. Haluaisin esittää pari kysymystä aihe, joka kiinnosti minua alkuvuodesta, mutta nyt siitä ei enää puhuta, eli Arabien rauhanaloitteen 11. vuosipäivä. Tarkoituksena oli saada Israelin ja arabinaapureiden väliset rauhanneuvottelut uudelleen liikkeelle. Tiedän, että Obaman toisella kaudella se haluaa saada Yhdysvallat rauhanprosessin taakse, eli tämä Arabien rauhanaloite. Ja sitten eilen, ehkä tiedättekin, tehtiin päätös siitä, että Euroopan unionin asevientikielto peruttiin Minun maani ja Ranska olivat tämän takana ja tätä pidettiin esimerkkinä siitä, että Eurooppa on jakautunut. Oletteko te sitä mieltä, että tämä on hyvä asia ja voimmeko me varmistaa sen, että nämä aseet menevät maltillisille kapinallisille? ja Geneva 2, Geneve 2 neuvottelut, joita amerikkalaiset ja venäläiset johtavat, niin saadaanko niistä jonkinlainen läpimurto, jotta Syyrian äh, hallinto saadaan vaihtumaan? Ja toinen aihe, joka on Framilla, siitä ei vielä keskusteltu, mutta siitä keskustellaan kohta, äh, se, että Hezbollah ja sen sotilallinen siipi laitettaisiin terroristijärjestöjen listalle EU-ssa. Bulgariassa israelilaisia turisteja vastaan hyökättiin. Kyproksellakin oli suunnitelma, joka jäi toteutumatta, mutta tämä on aihe, jossa jopa ranskalaiset ovat muuttavassa mieltään. Eli haluaisitte kommentoida sitä, koska Hisbullahan on osa Libanonin hallitusta ja ilmeisesti teidän, osa teidänkin hallitusta. Eli miten tämä tilanne saataisiin vakautettua, mitä tapahtuisi, jos Hisbullahan leimattaisiin terroristijärjestöksi, aiheutuisiko siitä teille ongelmia? Herzlichen Dank, Herr Tenok. Kiitoksia. Asevientikieltoa ei ole kumottu, vaan sitä ei pidennetty. Mutta lopputulos tietysti on sama. Sitten edustaja Neitz. Euh, monsieur le Président, monsieur... Puheenjohtaja ja Arabiparlamentin puhemies. Tehän puhuitte aluksi ranskaksi, eli jos teille sopii, niin minäkin puhun nyt ranskaa. Eli tervetuloa Euroopan parlamenttiin liberaaliryhmän puolesta. Kysyisin seuraavaa asiaa. Muutaman kuukauden ajan olen yhä enemmän miettinyt sitä, voiko Arabiliiga, Islamin maiden liitto, Persialahden yhteistyöliitto, eli nämä ylikansalliset elimet, jossa on jäseniä, hallituksia, parlamentteja arabimaista ja tai muslimimaista, sehän ei välttämättä ole sama asia, niin nähän kokoontuvat säännöllisesti. Ja kysyn nyt, olisiko mahdollista, tai ensinnäkin, mit, miten he näkevät tämän konfliktin, joka mielestäni on hyvin perustavanlaatuinen sunniitti ja shiitti muslimien välillä – se konfliktihan repii ja tekee mahdottomaksi rauhanomaisen yhteiselon. Eli millä tavalla te ja naapurimaanne näette tämän tilanteen? Ja näettekö, että millään tavalla on mahdollista kehittää toimintaa, jonka avulla voitaisiin tehdä tästä konfliktista vähemmän väkivaltainen – ja loppujen, lopuksi löytää jonkinlainen ratkaisu, koska mielestäni on aivan selvää, että kyse on muslimi kansalaisista itsestään, jotka enemmän kuin mitkään muut kansalaiset maailmassa ovat ensimmäisiä uhreja tässä konfliktissa. Eli nämä kansalaiset kuolevat. Heitä kuolee satoja tuhansia, satoja tuhansia. Eli tätä kysyisin. Me haluaisimme kovasti auttaa, mutta en tiedä, olemmekö nyt oikeassa asemassa siihen monistakin syistä, ja haluaisin kuulla teidän kantanne tähän asiaan. Kiitos. Sitten Gomes. Uh, Kiitos ja tervetuloa. Allekirjoitan sen, mitä kollegani sanoivat siitä, kuinka tärkeänä Euroopan parlamentti pitää teidän parlamenttinne roolia siinä, että se heijastelee eri jäsentensä toimintaa. Ja tässä mielessä haluaisin esittää kysymyksen, joka on roolinne kannalta olennainen. Viime, viime viikolla, vai oliko se tällä viikolla, olen nyt hieman sekaisin, Freedom House julkisti mietinnön median ja ilmaisun vapaudesta maailmassa. Arabimaat eivät siinä pärjää kovin hyvin. Ja tietenkin vapaa media on olennainen osa tilivelvollisuutta – ja jotta parlamentit voivat toimia ja suorittaa valvojan tehtävänsä. Mitä teidän parlamenttinne voisi tässä asiassa mielestäni tehdä? Toinen asia. Me hyväksyimme täällä Euroopan parlamentissa hiljattain viime viikolla päätöslauselman rikoksella ansaittujen varojen takaisin perimisestä. Haluamme siis auttaa arabimaita saamaan takaisin diktaattorien varastamat rahat. Osa rahoista ovat jumissa meidän maidemme pankeissa, mutta osa niistä on löytänyt tiensä arabimaihin, Persianlahden maihin. Eli minkälaisia aloitteita Arabiliitto tai Arabiparlamentti parlamentti on tehnyt, jotta voitaisiin tukea näitä maissa tässä tehtävässään. Tässä on kysymys itsearvon tunnesta ja taloudellisesta pakosta monien maiden kohdalla. Tässä on myöskin kysymys oikeudesta. Ja tietenkin nämä maat tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, erityisesti kun näemme, että on hyvin negatiivisia kehityskulkuja. Kuvaitilainen yritys voitti oikeistaistelun Libyaa vastaan ja kysymys oli niistä voitoista, joita jossakin kehitysprojektissa johon Gaddafin hallinto oli ryhtynyt, näitä varoja ei ollut saatu. Eli tämä on negatiivinen ulottuvuus tässä samassa asiassa. Charles Tannock ähm, mainitsi ja olen tästä samaa mieltä. Eli missä tämä ah, arabi rauhan aloite on? Onko se vielä liikkeessä vai ei? Ja sitten Syyria. YK on, ähm, puheenjohtaja oli täällä ja hän sanoi, että Syyriasta tulee uusi Afganistanin lähi-idän sydämessä – Syyrian konflikti on muuttumassa alueelliseksi sodaksi ja siinä on kysymys proksisodasta Iranin, Saudi-Arabian ja Shia- ja Sunni-muslimien välillä. Mikä on teidän arvionne tästä? Thank you very much. President, you have the floor. Kiitoksia puhemies, teillä on puheenvuoro. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista näistä hyvistä kysymyksistä. Tämähän liittyy yhteistyöhön meidän kahden parlamenttimme välillä ja toivottavasti saamme aikaan todellista yhteistyötä ja kumppanuutta, jotta löydämme ratkaisuja ja jotta saamme aikaan tuloksia, jotka hyödyttävät kumpaakin osapuolta. Kysymys, joka liittyy lähi rauhanprosessiin. Arabimaailmassa me kannatamme rauhaa. Meidän uskontomme ja perinteemme ovat pohjautuneet rauhalle. Rauha on meidän uskontomme. Ja me tuomme kaikkea arabimaailmassa, joka liittyy arabimaiden ja Israelin välisten ongelmien ratkaisuun ja haluamme elvyttää tämän rauhanprosessin. Me uskomme, että löydetään kahden valtion ratkaisu. Uskon, että voimme löytää ratkaisu myöskin Palestiinan kansalle, jotta se pystyy elämään turvallisessa valtiossa, jolla on turvalliset rajat. Ja mitä tulee tähän rauhanprosessiin, niin me todellakin tuemme sitä Jos Arabiparmeltilta pyydetään, että se on mukana neuvotteluissa, niin me olemme valmiita lähtemään sinne mukaan. Sitten aseista ja aseiden vientikiellon kumoaminen Syyrian osalta. Emme nyt halua heittää öljyä liekkeihin, emmekä halua, että on mitään sotakalustoa, joka toimitettaisiin Syyrian hallinnolle ja jota käytettäisiin kansalaisten tappamiseen, lasten ja nuorten tappamiseen. Eli Arabiparlamentti ehdottomasti torjuu tämän. Me vastustamme sotaa, me haluamme löytää rauhanomaisen ratkaisun, mutta samalla haluamme, että ryhdytään toimiin, me emme voi ainoastaan luottaa hyvään tahtoon, vaan meidän on toimittava. Nyt kahden vuoden ajan Syyriassa on ollut sota, emmekä tiedä, kuinka pitkälle tämä sota jatkuu. Osapuolilla on rooleja, jotka eivät ole kovin hyväksyttyjä arvimaailmassa, ja ne ovat sekä arabien että eurooppalaisten etuja vastaan. Alueen epävakauttaminen ei hyödytä meidän yhteisiä etujamme, eikä niistä ole hyötyä myöskään kansainvälisen rauhan kannalta. Syyrian sodan jatkaminen johtaa myöskin terrorismiin. Me tuemme kaikkia osapuolia jotka pyrkivät löytämään ratkaisun näihin ongelmiin. Ja tietysti ratkaisu löytyy maan sisäpuolelta, mutta ulkopuoliset tekijät, kuten Eurooppa, EU, Yhdysvallat, Euroopan parlamentti, niillä kaikilla on selkeä rooli, jotta asiaan löydetään myönteinen ratkaisu. Jos sanotaan, että pidetään kokouksia ja sitten olemme kuulleet näistä Obaman pyrkimyksistäkin jo pitkään. Obaman toinen kausi on nyt alkanut, mutta vielä ei ole saatu mitään hyviä tuloksia. Pitääkö me vielä odottaa Iranin vaaleja? Iranin valitaan pian uusi presidentti. Ja sitten pitää tarkastella näitä kysymyksiä vähän eri näkökulmasta. Me emme halua tällaisia ratkaisuja. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet Assadin hallinnon aseiden uhreiksi, ja nämä aseet ovat peräisin Iranista ja Venäjältä. Ja me emme tätä hyväksy arabimaailman edustajina. Sitten Hisbollah. Ja tässä vastaan nyt kahteen kysymykseen, jotka tulivat esille. Arabimaailmassa ja arabiparlamentissa olemme muslimeja, siellä sunneja, shiittejä, kristittyjä, druuseja. Me kaikki edustamme arabimaailmaa. Kuitenkaan me emme halua, että muut osapuolet tulevat pahentamaan tilannetta arabimaailmassa. Me emme halua, että Iran tai Eurooppa tai Yhdysvallat puuttuvat näihin asioihin. Tällä tavalla syntyy arabimaailman myöskin sisäistä väkivaltaa, ja sitä me halua. Kolme kuukautta sitten jo arabiparlamentti todettiin, että sodan jatkuminen Syyriassa saattaa johtaa siihen, että muut osapuolet liittyvät sotaan. Libanon on nyt myöskin joutunut tähän mukaan. Ja se on vasta alkua. Libanon on erittäin tärkeä maa arabeille ja myöskin eurooppalaisille. Emme halua myöskään, että Irak joutuu tähän kriisiin mukaan tai Jordania. Kyse on naapurimaista, arabimaista, ja me edustamme arabikansalaisia, ja me nyt täällä vetoamme siihen, että te liitytte meihin parlamentin edustajina, ja puhutte kansainvälisille johtajille, YK turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle, jotta vihdoinkin saataisiin päätettyä Syyrian sota. Meidän pitää aloittaa todellinen vuoropuhelu ja tämä sotakoneisto on saatava pysähtymään, jotta voimme käynnistää Syyriassa vuoropuhelun. Sitten yhteistyöstä. Me tulemme arabimaista me olemme kumppaneita ja meidät yhdistävät Euroopan pitkäaikaiset suhteet, joita me yritämme vahvistaa ja kehittää ja tukea. Ja tästä on etua kansalaisillemme, teidän kansalaisillenne ja myöskin tuleville sukupolville arabimaailmassa ja Euroopassa. Meitä yhdistävät kauppasuhteet, poliittiset suhteet, kulttuurisuhteet. Me haluamme vahvistaa näitä suhteita ja kehittää niitä. Ja me haluamme tehdä läheistä yhteistyötä ystäviemme kanssa, Euroopan parlamentin kanssa. Ja me haluamme, että meillä on yhteistyömekanismi. Me haluamme luoda työryhmän, joka vahvistaa yhteistyötä ja joka hyödyttäisi arabien etuja Euroopassa ja eurooppalaisten etuja arabimaailmassa. Me haluaisimme että näitä tietoja käsiteltäisiin oikeissa puitteissa. Tiedotusvälineet saattavat korostaa jotain asiaa ja jättää toiset asiat huomiotta. Euroopan parlamentti ja Arabiparlamentti voivat olla merkittävässä roolissa jotta mahdollistetaan se, että oikeat tiedot kulkevat. Sitten Gomes puhui näistä varoista. Yhdysvalloista löytyy näitä varoja, samoin Euroopasta. Eli varoja, jotka kuuluvat entisille hallinnoille. Arabiparlamentti ei ole saanut pyyntöä käsitellä tätä kysymystä. Ja kun aloitimme työn parlamentissa, me keskittyimme äärimmäisen tärkeisiin asioihin, jotka yhdistävät meitä. Eli me keskitymme asioihin, jotka yhdistävät arabimaailmaa, emmekä halua käsitellä sellaisia asioita, jotka jakavat arabeja. Me käsittelemme asioita, jotka vahvistavat suhteita Eurooppaan, Aasiaan ja muualle. Ja toistan vielä, että me emme halua mitään häiriöitä. Me emme halua esittää kysymyksiä, joista saattaa olla haittaa kaikkien etujen kannalta. Me olemme valmiita tekemään kanssanne yhteistyötä Euroopan, Euroopan unionin kanssa. Me olemme täällä, jotta voimme miettiä uusia yhteistyömuotoja kahden mantereen välille. Kiitos. Kiitoksia puhemies tästä puheenvuorosta. Minunkin mielestäni meidän pitää vahvistaa parlamenttiemme välisiä suhteita ja meidän pitää käynnistää nyt intensiivistä keskustelua. Ja kun ajatellaan lähi konfliktia ja kvartettia ja arabiliikaa ja lähempää yhteistyötä näiden välillä, niin varmasti täytyy keskittyä myöskin parlamenttisiin kysymyksiin – ja miettiä, onko tällä tavalla mahdollista vaikuttaa näiden suhteiden lujittamiseen. Ja te puhuitte tästä konf- Syyrian konfliktista. Eli tällaiset kriisit eivät saa johtaa siihen, että muut maat epävakauttuvat, esimerkiksi Libanon tai Jordania tai esimerkiksi Turkki. epävakautuminen on riski, mutta on myöskin osoittautunut, että tällaiset kriisit tällä hetkellä eivät rajoitu tietyn maan rajojen sisäpuolelle, vaan että niillä on laajempia vaikutuksia. Ja tästä syystä olen iloinen siitä, että voimme tänään keskustella näistä asioista. Ja toivottavasti, kun te olette olleet yhteydessä puhemies Schulziin, niin toivottavasti voimme laajentaa näitä suhteita uskon, että kansalaistemme täytyy myöskin havaita, että parlamentillakin on vaikutusta näissä prosesseissa. Ja siksi olen erityisen iloinen siitä, että te olette, teidät valittiin vuonna 2012, niin te olette nyt toimineet oikealla tavalla ja on hienoa, että kollegoiden kanssa, jotka nyt ovat paikalla, ja täällä myöskin teidän parlamenttinne ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, niin toivottavasti me jatkaa tätä keskustelua ja löytää sitten oikeat yhteistyömuodot tälle työlle. Ja kiitoksia, että tulitte paikalle keskustelemaan kanssamme.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 Arvoisa Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Herrn Martin Krupla begrüßen. Täällä on paikalla YK erityisedustaja Martin Kobler. on täällä puhumassa Irakin tilanteesta. Eli kiitoksia, että olette tullut paikalle. Mehän tiedämme, millaisia ongelmia Irakissa on ja millaisia ongelmia teillä on. Ja erityisesti haluan todeta, että me kovasti arvostamme työtä, jota YK on tehnyt Irakissa ja myöskin te henkilökohtaisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Teidän mandaattinne on päättymässä ja teillä on sitten uusia tehtäviä tulossa. Ja siksi, kun olette olleet siellä vuosikausia, niin varmaankaan ei ole helppoa sitten jatkaa tätä työtä. Huhtikuussa oli viimeisen viiden vuoden kuolettavin kuukausi. Siellä oli yhteenottoja sunnien ja yhteisöjen välillä. Kahakat ovat lisääntyneet. Ja pelkästään huhtikuussa 700 ihmistä sai surmansa lähinnä siviilejä. Tämän yhteydessä myöskin Syyrian konfliktin väkivaltaisuuksiin Irakin ja Syyrian rajan tilanne ja myöskin Anbarin tilanne maan ei helpota tilannetta. Me puolestamme vetoamme kaikkiin poliittisiin ja uskonnollisiin johtajiin Irakissa, jotta väkivaltaisuudet lopetetaan ja suojellaan Irakin siviilejä. Tämä on kehitystä, jota meidän tulee jarruttaa, koska muuten, muutenkin jo liian monet ihmiset ovat joutuneet tämän tilanteen uhreiksi. Eli edustaja Kobler, olkaa hyvä. Switch to United Nations official language, so, um... Vaihdan nyt YK viralliseen kieleen, eli puhun englantia. Suurkiitokset tästä kutsusta. Tämä on toinen kerta, kun olen valiokunnassanne. Olin täällä vuosi sitten ja silloin minulla oli kunnia puhua teille. Ja paljon on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Ja kuten puheenjohtajakin sanoi, Iraki on nyt tien haarassa. Ja minun täytyy sanoa heti tähän alkuun, että olen hyvin huolestunut. Huolestunut sen takia, että maa todellakin on tien haarassa ja vaara menneisyyteen lipsumisesta. Olen nähnyt tämän silloin, kun olin Saksan suurlähettiläs Irakissa 2002-2006, eikä kukaan halua nähdä noiden brutaalien sisällissodan aikojen palaavan. Väkivallan lisääntyminen on huolenaihe. Toissapäivänä 85 ihmistä sai surmansa Bagdadin kaduilla eilen 27 ja tälle täytyy saada loppu. Ja kuten puheenjohtajakin sanoi, on hyvin tärkeää vedota poliitikkoihin, koska heidän tehtävänään on saada verenvuodatus loppumaan maassa. Ja tämä tulisi tehdä ei ainoastaan meidän toimesta, vaan myöskin kansainvälisen yhteisön toimesta. Ratkaisemattomat ongelmat Irakissa ovat syy, koska tilanne on ollut jumissa jo vuodesta 2010 lähtien sopimus, jota ei koskaan täytäntöönpannut. Sunnit ovat turhautuneita ja he ovat reagoineet lähtemällä kaduille. Viime joulukuussa he lähtivät liikkeelle. sunni valtiovarainministerin henkivartioita pidätettiin ja tämä laukaisi tapahtumat. Mutta nämä mielenosoitukset olivat pääasiassa rauhanomaisia. Siellä oli Ninevessä, Bagdadissa, Dialassa alueella, jossa sunnit asuvat, mutta tällä hetkellä kaikki pelkäävät sitä, että siviilisota palaa. Toinen ilmiö, joka on kasvamassa ja tähän vaikuttaa Syyrian, til- Syyrian tilanne, ja tätä voitaisiin summata sanomalla, että taistelukentät fuusioituvat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ajattelevat Syyriaa, Irakia suurimman osan ajasta kansainvälinen yhteisö ei puhu Irakista, koska te keskitytte nyt Syyriaan, mutta nämä taistelukentät fuusioituvat ja Syyrialla on tietenkin vaikutus Irakin sunneihin. Mielenosoittajilla on tiettyjä vaatimuksia. Me YKna emme asettaudu kenenkään puolelle. Tämän täytyy olla perustuslaillinen prosessi näihin tämän tyyppisiin poliittisiin vaatimuksiin täytyy puuttua muilla tavoilla ja suurin osa mielenosoittajien vaatimuksista liittyvät Irakin poliittiseen rakennelmaan. Siellä vastustetaan paljoakin, eli yhtenäiseen maahan siellä puoletaan maan jakoa ihmisoikeuskysymykset, baathilaisuuden poistaminen, armahduslaki, kaikki nämä ovat poliittisia vaatimuksia, jotka täytyy ottaa vakavasti. Sitten puolueiden välillä on puhumattomuutta. Puolueet eivät puhu toisilleen, he eivät istu saman pöydän ääressä, dialogia ei ole, ei ole mitään asialistaa jolla dialogi saataisiin käyntiin. Ja tästä syystä maa on siinä tilanteessa, jossa se on. Ja mitä me YK teemme ja mitä kansainvälinen yhteisö voisi tehdä? Viime vuoden tammikuusta lähtien, kun tilanne huononi mielenosoitusten myötä, ne johtivat myöskin Havitsan tapahtumiin kuukausi sitten. Siellä 42-43 ihmistä sai surmansa mielenosoitusaukiolla. Tämä oli hyvin raskas tapahtuma mielenosoittajien ja hallituksen välissä suhteissa. Me pidämme etäisyyttä molempiin osapuoliin, siis hallitukseen, johon meillä on suhteet, mutta myöskin mielenosoittajiin – emme asettaudu kenenkään puolelle näiden poliittisten vaatimusten suhteen, vaan keskitymme siihen, että koetamme saada poliittista dialogia aikaan, saada kaikki saman pöydän äärelle. Me menemme Ramadiin ja me olemme ainoa kansainvälinen yhteisö, jotka vierailevat Tikritissä, Samarassa ja muilla alueilla, joissa mielenosoittajat toimivat mutta myöskin Ammaniin, Lontooseen, Dubaihin, jossa sunni oppositio äh, elää ja toimii. Jotta saataisiin nämä osapuolet äh, saman pöydän ääreen, eli me työstämme rauhan dialogia. Me emme asettaudu kenenkään puolelle. Me pidämme samanlaisen etäisyyden molempiin osapuoliin ja meillä on viisi periaatetta periaatteita, joista hallituskin ja suurin osa mielenotteista on samaa mieltä. Ensimmäinen periaate on se, että pidetään kiinni maan yhtenäisyydestä ja integriteetistä. Jos joku haluaa hajottaa maan, ottaa tämän poliittisiin vaatimuksiin mukaan, niin me haluamme pitää kiinni Irakin yhtenäisyydestä. Toinen periaate on väkivallattomuuden periaate. Kaikki pelkäävät sitä, että tässä ollaan palaamassa puolisotilaallisiin joukkoihin, siviilitappioihin, eli väkivallattomuuden periaate. Kolmas periaate liittyy Great concern that... ei-lahkolaisuuteen. Eli tässä kielenkäyttö on yhä enemmän lahkolaista ja nyt jonkinlainen uskontunnustukseen perustava konflikti on tulossa ja tämä on sellainen asia, jossa molempien osapuolten täytyy, siis sekä uskonnollisten johtajien että mielenosoittajien täytyy työstää tätä asiaa, jotta tämä retoriikka, uskontoon perustuva retoriikka vähenee. Me emme halua palata sunnien ja shiojen väliseen vastakkainasetteluun. Neljäs periaate on se, että kaikkien keskustelujen tulisi tapahtua perustuslain puitteissa. Tämähän on maan ylin laki, ainoa laki, joka ihmisillä on, perustuslaki. Eli meidän keskusteluissamme sunnimielenosoittajien kanssa olemme nähneet, että he vastustavat perustuslakia, he vastustavat pääministeriä. Me haluamme muuttaa tämän kyllä-politiikasta, kyllä äh, perustuslaille. Perustuslaki ei toki ole täydellinen, äh, sitä ei täytäntöön panna. Irak on äh, liittovaltio mutta liittovaltiutta ei oteta Irakissa vakavasti, koska sitä ei harjoiteta. Mutta seuraus ei voi olla se, että käännettäisiin selkä perustuslaille. Ainoa seuraus rauhanomaisen tulevaisuuden kannalta olisi se, että toiminta on perustuslain pohjalta ja federalismi tarkoittaa vallan jakamista, sitä, että annetaan maakunnille valtaa. Ja näin ei ole tapahtunut. Ei ole minkäänlaista liittovaltion neuvostoa, ei ole toista kamaria. Ne, jotka teistä ovat liittovaltiosta, niin te tiedätte, että liittovaltiota ei ole, jos ei ole toista kamaria, jossa maakunnilla olisi ääni lakien suhteen. Ja tärkein kaikista taloudellisen vallan jako. Irakhan on vallas, vaurasmaa sillä on paljon historiaa, sillä on nuorisoa, sillä on paljon mineraaleja. Se on vauras maa. Mutta taloudelliset varat, niitä ei jaeta oikeudenmukaisella tavalla. Eli tästäkin täytyy saada aikaan lakia. Me vetoamme perustuslain käyttämiseen ja tämänhetkinen kriisi tässä esitetään vaatimus molemmille, sekä hallitukselle että sunni osapuolelle taipumus boikotoida parlamenttia ja se, että kävellään ulos parlamentaarisista kokouksista, kävellään ulos kabinetin kokouksista. Tämä on asia, joka heiko, heikentää demokraattisia toimielimiä. Kaikki voivat sanoa, että he eivät pidä pääministeristä. Anteeksi, siis miten tämä liittyy tähän Kasravin leiriin? Tulen kyllä Camp Ashraviin hetken kuluttua. Suurin huolenaihe on se, että maa on tienhaarassa ja vaarana on se, että tässä äh, liuutaan väkivaltaan Camp Ashravista hetken kuluttua. Ja tässä haluaisin pyytää teidän apuanne, jotta Irakki alueellisessa yhteydessä tuotaisiin äh, kansainvälisen yhteisön keskiöön. Tämä olisi minun viestini teille. Olen tavannut monet teistä eilen, mutta olen tavannut myöskin Euroopan parlamentin kokonaisuutenaan. 22. huhtikuuta meillä oli neuvoston päätelmät, joissa ilmaistiin huolta, huolta huononevasta tilanteesta Irakissa. Sitten kurdi-arabikonflikti, joka myös on ratkaisematta – umpikujatilanne, nämä kiistanalaiset sisäiset rajat, jossa Arabia ja kurdialueita ei ole erotettu toisissaan. Tilanne on hiljainen tällä hetkellä. Koko sisämaan tilanne siihen vaikuttaa Bagdadin ja sunnien välinen konflikti, mutta tämä on asia, joka on hyvä pitää mielessä positiivisesti ennen kuin ryhdyn puhumaan Camp Ashrafista – me olemme nähneet positiivisia kehityskulkuja, esimerkiksi Irakin suhde Kuvaitiin. Kappale seitsemän, maa haluaa hankkiutua eroon kappaleen seitsemän päätöslauselmista. Niitä pidetään taakkana maalle. Nehän juontavat juurensa Saddam Husseinin aikaisiin aikoihin ulkoministerit allekirjoittivat kahdenvälisen sopimuksen rajoista ja on hyvät mahdollisuudet siihen. Ja itse asiassa parantumista on jo tapahtunut suhteissa Irakin ja Kuwaitin välillä. Sitten lyhyesti Euroopan unionin roolista. Mainitsin tämän viimeksikin, kun olin täällä. Me YKssa olemme suht yksin Irakissa – me tarvitsemme ensinnäkin liittolaisen. Me tarvitsemme EUn vahvaa profiilia, valtuuskuntanne, suurlähettiläinen profiilia ja me tarvitsemme myöskin poliittista profiilia. Tiedän, että kumppanuus ja yhteistyösopimus on tärkeä, on tärkeä keskittyä siihen, mutta mutta yhä enenevässä määrin olen sitä mieltä, että olisi tärkeää, että Euroopan unioni keskittyisi poliittiseen rooliin Irakissa yhteistyössä meidän kanssamme, koska äh, tulevaisuus, tulevat ajat ovat yhä vaikeampia. Sitten alueellinen lähestymistapa. Irakia ei tulisi eristää muista asioista. Te puhutte Syyriasta, mutta ette Irakista. Tämä on saman kolikon kaksi eri puolta tulisi tarkastella tätä aluetta kokonaisuutenaan. On tärkeää, että maata ei eristetä. Tiedän, että se on vaikeaa, se on vaikeaa myöskin YKssa. Tulisi omaksua alueellinen lähestymistapa Irakiin, Libanoniin, Iraniin, jotta negatiivisilta vaikutuksilta vältyttäisiin. Tämä on minun mielestäni tärkeää. Sitten Camp Ashraf, tiedän, että tämä on teille monille tärkeä asia. Tällä hetkellä tilanne on jumissa. Meillä on neljä ongelmaa. Voisin kertoa, että että Camp Libertyssä lentokentän lähellä on 3100 pakolaista. Heidät siis siirrettiin Camp Ashrafilla ja Camp Ashrafissa on vielä 100. Tilanne on yhä hankalampi, kun Mujahidin toimii. Ensinnäkin on ongelmia yhteistyön puutteen suhteen monenkin organisaation suuntaan, esimerkiksi UNAMin suuntaan. On vaikeuksia kommunikoida UNAMin kanssa, mutta myöskin UNHCRn kanssa. Meillä on kolme uudelleen sijoittamispaikkaa. Albaaniassa osa lähtee Saksaan, UNHCR, minun täytyy sanoa, että he tekevät erinomaista työtä Camp Libertyssä. He hakevat ratkaisuja mutta Libertin asukkaat eivät ilmaannut paikalle. 34 ihmistä viimeksi kutsuttiin haastatteluihin ja nolla tuli paikalle, eli yhteistyön puutetta meidän ja UNHCRn kanssa ja leirien johdon kanssa ja aivan erityisesti ongelmana on ongelmat näiden monitorien kanssa. Tehän tiedätte, että Euroopan unioni rahoittaa 12 miljoonalla eurolla koko tätä toimintaa ja samaan aikaan yli sata UNAMin, UNHCRn ja muun YK-järjestön toimitsijaa paikalla. Ja tätä rahoitetaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen varoilla ja on täysin luonnollista, että siirtäminen muihin maihin, sen tulee jatkua. Yhteistyön puute on ensimmäinen asia Toinen Camp Ashrafin tyhjentäminen, jonka hallitus julisti, siis kuten sanoin, niin siellä vielä asuu sata henkilöä itseleirillä. Nämä ihmiset ovat vielä siellä, koska siellä on vielä mm, kiinteistöjä. ja he vahtivat näitä, mutta me olemme marraskuusta lähtien jo pyrkineet kannustamaan mm, Emakoon johtoa nimeämään kolme irakilaista juristia. Kolme irakilaista juristia, jotta tämä kiinteistöongelma ratkaistaisiin, mutta tässä on nyt soudettu ja huovattu. Kansainväliset juristit on otettu mukaan. Vain muistutukseksi, tämä ei ole minun mielipiteeni, vaan Irakin äh, hallitus pitää MAKta terroristijärjestönä ja kaikki Ashrafin ja Libertin asukkaat, heitä pidetään laittomina siirtolaisina. Hallitus on nyt päättänyt poistaa nämä sata henkilöä Camp Ashrafista ja me tietenkin pyrimme estämään tämän ja kannustamme tai siis sanomme hallitukselle hyvin selvästi, että väkivaltaisuuksiin ei tule turvautua, koska silloin ratkaisun löytäminen olisi entistä hankalampaa mutta todennäköisesti tuomio tullaan antamaan. Annetaan määräys, jotta nämä sata jäljellä olevaa henkilöä leiristä poistetaan, koska konflikti on edelleen päällä ja sitten nimettäisiin myöskin komitea, joka arvioisi nämä kiinteistöt ja myöskin, että Ashravin asukkaat sitten nimeävät omat juristinsa, jotka toimisivat komiteassa. Me olemme sanoneet hallitukselle, että tulee pidättäytyä väkivallasta Ashrafin suhteen, mutta hallitus sanoo, siis tämä ei ole minun eikä meidän mielipide, hallitus sanoo, että jos otetaan huomioon se, että heitä pidetään laittomina ulkomaalaisina maassa, niin mitä eurooppalaiset tällaisessa tilanteessa tekevät? Eikö meillä ole oikeus heittää heidät ulos? Me emme tässä ota puolta. Meidän mielestämme tässä on kysymys humanitaarisesta asiasta. Me emme sotkeudu kiinteistöasioihin. Mehän haluamme vain ratkaista tämän asian humanitaarisella tasolla rauhanomaisesti. Ja kolmas ongelma, jonka hoitaminen on entistä vaikeampi, komentojärjestelmä Camp Libertyssä. Tämä on hyvin hankala tilanne Libertin asukkaat on jaettu seitsemään. Siellä on liikkuman, liikkumisen vapaudessa puutteista. Siellä on tällä hetkellä monitorit paikalla. Me saamme monitorointikertomuksia säännöllisesti. Meillä on kuva siitä, miten komentorakenne Camp Libertyssä on rakennettu ja tämä on asia, joka aiheuttaa meille yhä enemmän ongelmia, koska siellä ei ole vapaata liikkuvuutta. Heitä pidetään omissa osioissaan. He eivät voi liikkua vapaasti. Siellä on hyvin tiukka valvonta. Myöskään lääkärin palveluja ei ole saatavilla kaikki Libertin asukkaat eivät edes tiedä, että siellä on irakilaisten klinikka. On hyvin tärkeää, että kaikilla olisi vapaa pääsy näiden palvelujen pääriin pariin. On monia ihmisiä, jotka ovat todella sairaita, halvaantuneita ihmisiä. Tämä on kova kohtalo ja he ovat ansainneet sen, että he saavat asianmukaista huohoitoa, jos he sitä haluavat. Sitten kysymys vapaasta tiedotuksesta. Kännyköitä Libertin ja Ashrafin asukkailla ei ole. Siellä on yksi kanava, mutta ei ole mitään internettiä, ei televisiota, ei kännyköitä ja minun mielestäni tänä päivänä, no Irakin hallituksella ei ole mitään ongelmia sen suhteen, että internet saataisiin aikaiseksi. Kaikilla täytyisi olla oikeus saada vapaasti tietoa internetistä tai muualta. Valvojilla on yhä enemmän vaikeuksia järjestää kokouksia keskenään olen keskustellut Pariisin kanssa ja minulle sanottiin, että tietenkin meidän valvojillamme on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja asukkaiden kanssa, mutta tämä on entistä hankalampaa, koska tämä valvontarakennelma estää tämän. Viimeksi eilen valvojat keskeyttivät kokouksen ja sanoivat, että kokous on päättänyt, koska yksi asukkaista halusi sanoa jotakin, joka ei heidän mielestään ollut sopivaa. Kaikki tämän tyyppiset asiat tekee entistä hankalammaksi saada yhteyttä Libertin asukkaisiin. Se, että tässä estetään ihmisten keskustelut UNHCRn viran toimitsijoiden kanssa. Ja minun mielestäni tämä on se vähimmäinen humanitaarinen standardi, jota tulisi kunnioittaa. Kaikilla tulisi olla oikeus lähteä leiristä, keskustella toimitsijoiden kanssa. Ja sitten viimeiseksi vielä usein puhutaan siitä, että asukkaat haluaisivat palata Camp Ashrafiin. Minä tuen tätä. Olen puhunut enemmän kuin yhden kerran hallituksen kanssa, mutta hallitus on sanonut, että tässä se viiva menee. Eli me elämme todellisessa maailmassa ja on mahdotonta palata Camp Ashrafiin. Hallitus ei tule sitä mahdollistamaan. Ja ainoa ulospääsytie Camp Libertystä on lähteä kolmanteen maahan, esimerkiksi Saksaan tai muualle. Ja todellakin kannustaisin teitä puhumaan hallitukselle ja tukijoille, jotta he kääntyisivät hallituksen puoleen ja saataisiin nämä ihmispolot turvallisiin maihin. Uudelleen sijoittaminen on ainoa mahdollisuus saada nämä ihmiset leiristä pois ja kannustaisin, kannustan päivittäin näitä valvojia järjestämään haastatteluja UNHCRn kanssa. Ja kuten sanoin, niin eilen nolla tuli haastatteluihin paikalle. 14 on lähtenyt Albaania, mutta tämä ei riitä, vaan täytyisi saada Camp Lidbirdistä iso ihmisvirta turvallisimmille alueille. Valitettavasti tapahtui myöskin 9. helmikuuta terroriteko. Kahdeksan Libertin asukasta sai surmansa tässä tapahtumassa. Ne henkilöt, jotka ovat vastuussa leirien turvallisuudesta, näin ei olisi tullut tapahtua. Me olemme tuominneet tämän ja me tuemme Libertin asukkaita, jotta he ryhtyvät asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin. Tästä neuvotellaan jatkuvasti hallituksen kanssa. Tällaisia ei tulisi enää tapahtua. Ja sitten viimeinen ongelma, retoriikka, jota Libertin asukkaat äh, harjoittavat, mutta myöskin Ashrafin asukkaat. No, sanoin jo, että hallitus äh, äh, ei tälle korvaansa lotkauta. Ja sitten UNAMI ja UNHCR ne pidetään erillään yhteisymmärrysasiakirjan allekirjoitti UNAMI yhteistyössä UNHCRn kanssa, mutta nyt ei voida siirtää tätä kansiota suoraan UNHCRlle. Meillä on ymmärtämys UNHCRn kanssa siitä, että me menemme yhdessä sisään ja yhdessä ulos tämän asian hoidosta. Ja kiitokset vielä valiokunnalle tästä huomiosta. Herzlichen Dank. Als erster hat nun das Wort. Kiitoksia. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Stevenson, Irakin valtuuskunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja, että pystytte minua puhumaan. Esityksen alussa Herr Kobler puhui ja esitti arvionsa Irakin pahenevasta tilanteesta. Tämä oli kiinnostavaa kuultavaa. Hän mainitsi viime kuukauden 700 kuolonuhria ja lisääntyneen uskon lahkojen välisen konfliktit, jo tilanne on ristäytymässä kohti sisällissotaa, ellei välittömiin toimiin ryhdytä. jotta saataisiin hallitus, joka on riippumaton uskonnollisista suuntauksista. Mutta valitettavasti että vaadittiin Navi Pillain kritiikkiä Genevessä, kritiikkiä, joka kohdistui Irakin hallitukseen liittyen teloitusten valtavan tässä maassa. Rava Pillai sanoi, että tässä ikään kuin näettiin eläimiä teurastumaan. Herra Kobler, minä kysyisin, miksi te ette sano tätä kentällä Bagdadissa? kerrotte tänään, että teidän täytyy olla varovaisia ja ottaa huomioon molemmat osapuolet, protestoijat, jotka ovat yhä enemmän kaikkien Irakin suurten kaupunkien kaduilla joka perjantai protestoiden hallitukseen uskon lahkoihin kohdistuvaa hillitsevää toimintaa. Sanoit, että täytyy työskennellä kaikki osapuolten kanssa, hallituksen kanssa myös. Käsitykseni mukaan niin olen myös nähnyt valokuvia. Yhä enemmän protesti kohdistuu myös teidän roolinne. Siellä on erilaisia mielenostojen kylttejä, jotka protestoivat teitä vastaan, teidän yhteistyötänne vastaan hallituksen kanssa. Mutta kiinnittäisin että esityksen jälkimmäisen osaan, joka liittyy Camp Ashrafin ja Camp Libertyin. Puhuitte asiasta pitkään. Kerrotte, miten päätitte 3000, tai neuvottelitte 3100 ihmisen vapaaehtoisesta siirtymästä Ashrafista Libertiin. Itse asiassa allekirjoititte tuon yhteistyömuistiaan yksipuolisesti hallituksen kanssa ilman Ashrafin pakolaisten edustusta. Te, muistetaan, toitte tänne valokuvia, jossa oli, oli valokuvia, kun minä ja useampia tämän talon edustajia näytitte meille valokuvia Camp Ashrafista. Kerroitte, että tämä on korkealaatuinen äh, leiri, että ihmiset olisivat turvassa, että leiri olisi luonteeltaan humanitaarinen ja että uudelleen asuttaminen tapahtuisi nopeasti sen jälkeen. On sinne siirrytty äskettäin Tahar al-Medwa, eräs apulaisenne on eronnut YKsta, jossa hän koko elämänsä työskennellyt. Ja kongressissa vallan vannoneena, kongressin kuulemassa viime syyskuun hän sanoi, te sanotte, että te olitte photoshopannut näitä valokuvia. En usko, voinut uskoa, että olisitte tuoneet tällaisia käsiteltyjä valokuvia pettääksenne valiokunnan jäseniä, että tekisitte tätä huetaksenne meitä kun se sanoi, että helmikuussa oli hyökkäys, jossa kahdeksan ihmistä kuoli. Sen jälkeen, että itse olen sanonut, että näiden ihmisten turvallisuus Libertyssä on taattu. Miksi kolme kuukauden jälkeen mitään äh, äh suojatumisvälineitä, luotiliivejä tai kypäröitä ole tarjolla näille 3000 ihmiselle. Miksi sanotaan, että protestoit hallitukselle? Te olette jättäneet nämä ihmiset suojatta. Lopetan tähän, mutta kuulen teiltä, että yhteistyötä Asrafin ihmisten kanssa on yhteistyötä. Minulla on tässä 440 nimeä. Siis täällä on muitakin ihmisiä. Vielä ky- kymmenen muuta on pyytänyt puheenvuoroa. Meillä on enää puoli tuntia aikaa. Ja meidän täytyy kaikille antaa nyt puheenvuoro. Ja sitten pitää antaa vielä vastauspuheenvuoro. Ja seuraavaksi Lohbiller puolitoista minuuttia. So, äh, vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt puhua nopeasti. Olen ihmisoikeuksien valiokunnassa, Kobler, ja kysyn nyt näistä ongelmista, joista te puhuitte. Nythän on paljon väärinkäytöksiä ja kidutusta vankiloissa ja ne johtavat hyvin usein kuolemaan. Ja samalla on riippumaton ihmisoikeuskomitea, Voisitko kertoa vähän siitä, miten pitkälle voitte tehdä työtä, jotta näitä ongelmia voidaan käsitellä? Ja te myöskin sanoitte, että Irakin tilannetta ei pidä nähdä eristyksissä, ja hyvin paljon Irakista tulee Syyriasta nyt takaisin, ja toisaalta Syyriasta menee sitten taas pakolaisia Irakiin. Eli mikä nyt on tilanne näiden pakolaisten kannalta? Ja lopuksi, mehän olemme Camp Ashrafista jo puhuneet laajasti. Kun te viimeksi olitte täällä, te vaaditte jäsenmaita toimimaan niin, että ne ottaisivat ihmisiä vastaan, koska he eivät ole turvassa täällä paikan päällä, ja nämä hyökkäykset ovat sen osoittaneet. Olen aika yllättynyt siitä, että sanotte, että mitään yhteistyötä ei ole. Jopa minun hallitukseni oli valmis ottamaan jonkun vastaan, ja ei se kyllä ollut niin helppoa sitten toteuttaa sitä. Ja nyt sanotte, että mitään valmiutta yhteistyöhön ei ole, ja että siellä on sellaista autoritaatista toimintaa, ja näitä hankkeita ja ohjelmia ei toteuteta. EUn valtuuskunta paikan päällä haluaa nyt varmistaa sen, että yhteistyö näissä kysymyksissä paranee. Kiitos. Yes, uh, thank you. Paljon kiitoksia. Aluksi sanoisin, että olen erittäin iloinen, että meillä on laajalainen keskustelu Irakista – kansallisista kehityksistä, YK hankalasta roolista. Ja te vetätte selkeästi, että EUn rooli olisi voimakkaampi. Tässä on meille pähkältävää. Meillä aamuistunnassa keskustelussa oli se, että neuvostossa ulkoministerit eivät mitään sisällyksekästä sopimusta Syyriasta saaneita aikaan. Tässä tapauksessa on vielä selvempää, että meidän täytyy saada homma haltuun. Jättäisin Lochbillerin kysymyksestä, mitä te näette kentältä? Teitä tyytyväisiä näkyvyyden suhteen, poliittisen osallistumisen suhteen. Olkaapa avoin ja suorapuheinen. Toisekseen. En voi uskoa, että se tälle luonteeseen hyökkäys ihmisiltä, joilla on täysin äh, harhautunut käsitys äh, MK, MAKsta tai miksi sitä halutaan kutsua. Se ei ole mitenkään demokraattinen vapaajärjestö. Se olisi ihan naurettavaa. Ihmiset, jotka puolustavat tätä organisaatiota, se on ihan ok, se on heidän valintansa parlamentaarikkoinen, mutta pyydän, että pidättäydytte, ettekä hyökkää herra Lerin luonnetta ja henkilöä kohtaan. Se on naurettavaa ja häpeällistä. Hän että alueellinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä. Yleensä puhutaan Syyriästä, sitä Montenegrosta, the religious, the cultural uh, dimension gets lost too often because we are looking at the countries as such. So um, palaisin tähän kysymykseen siis. Mitä EU pitäisi tehdä, jotta voisimme saada aikaan alueellisen lähestymistavan erityisesti ajatellen, että Syyrian tilanne on niin vaikea kuin se on? Thank you very much, Mr. Lansdorf. Uh, te- Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Gomes. Thank you. Uh... Kiitoksia. Erityisedustaja Kobler, kiitoksia, että olette paikalla haluaisin kuulla vähän siitä, millä tavalla te näette seuraamukset Syyrian konfliktista ja millä tavalla se vaikuttaa Irakiin. Ja jos tämä konflikti suoranaisesti vaikuttaa siihen, että on yhä enemmän näitä lahkojen välisiä kahakoita, joista puhuitte, ja kuinka pitkälti irakilaiset ovat tässä mukana, siis hallituksen edustajat joilla on erilaisia etnisiä taustoja. Eli ovatko he tietoisia tästä? Ja voisitko vähän tarkemmin kertoa siitä, mitä tarkoitatte, kun sanotte, että YK edustajalla pitäisi olla vähän enemmän poliittista profiilia. Siis minä tunnen tämän henkilön, Jana Ivaskova. Mielestäni hänellä on aivan oikea profiili, poliittinen profiili tähän tehtävään. Ja sitähän tarvitaan, jotta voidaan irakilaisia auttaa käsittelemään näitä ongelmia. Euroopan etu on myöskin se, että Irak on demokraattinen ja yhtenäinen. Eli mitä ongelmia tässä on? Kun olin esittelijä aikaisemmin Irakin osalta, minä otin mukaan vuonna kahdeksan mietintöön sen, että edustajalla ei ollut omia tiloja, ja se oli ongelma, koska hän joutui noudattamaan sitten erilaisia sääntöjä. Ja onko tämän lisäksi muita ongelmia, eli saako hän esimerkiksi Brysselistä jotain ohjata vai ei. Ja sitten MAK-kysymys. Ja haluaisin puheenjohtajan kautta pyytää, että Ashton tulisi tänne koska kyse on 12 miljoonasta eurosta eurooppalaisten veromaksajien varoja, joita on käytetty auttamaan humanitaarisissa operaatioissa, joka tietysti vaikuttaa myöskin poliittisesti. Eli Camp Ashrafin asukkaat on siirretty turvallisempiin paikkoihin. He eivät voineet palata Iraniin, mutta ilmeisesti johtajat eivät salli tätä. Ja tämä estetään itse asiassa, kuten erityisedustaja Kobler totesi. Ja tästä on hyvin paljon näyttöä. Eli haluan vastuullisista Ashtonin taholta, nyt kun katsotaan millaisia raportteja hän saa YKlta ja varmasti myöskin EUn valtuuskunnalta, erityisesti korostaisin, kuinka törkeää on se, että Camp asukkaat eivät vapaasti saa puhua UNHCRn edustajille. Ja täytyy sanoa, etten myöskään ollenkaan tue tällaista hyökkäystä, johon monet edustajat ovat lähteneet. Eli Irakin valtuuskunnasta on tehty väline, ja sillä mustamalataan teidän kaltaisianne ihmisiä, eikä teille anneta mahdollisuutta puhua, kun MAK edustajat tulevat tänne ja he selkeästi haluavat mustamalata teitä ja EUn edustajia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kukan, eli minä. Halusin esittää pari kysymystä, mutta en nyt taida tehdä niin, koska ne kysymykset ovat hyvin samanlaisia kuin Stevensonin kysymykset. Eli yksi henkilökohtainen huomio erityisedustajalle. Te puhuitte ihmisten olosuhteista Camp Ashrafilla ja Camp Libertyllä. Eli korjatkaa minut, jos nyt olen väärässä. Mutta olen samaa mieltä siitä, että olosuhteet ovat surkeita ihmisten osalta. Heillä ei ole tavallisia asioita, joista me nautimme täällä, mutta pointti on se, että minusta se kuulosti siltä, ikään kuin te objektiivisesti olisitte tarkkailleet jotain. Mutta kuitenkin mielestäni on teidän vastuunne, herra erityisedustaja, yrittää auttaa parantamaan näiden ihmisten elämää, jotka asuvat siellä. Siis se oli minun huomioni. Kiitos the next speaker is my good neighbor. Ja seuraavaksi sitten Landsbergis. Uh, thank you, Chairman. Kiitos. Herra Kobler, kannatatteko sitä ideaa, että tehdään tutkinta herra Koblerin ja hänen henkilökunnan toimista liittyen Camp Libertin toimiin? Ja nyt sitaatti loppuun. Tällainen pyyntö on esitetty, sanotaan nyt 18 kansainvälistä politiikkoa ja juristia 3. toukokuuta sinne Ban Ki-moon Obama. Ja sinne, nämä, he haluavat, että ryhdytään siihen, että tämä tutkimus voisi puhdistaa nimenne syytteistä, jotka liittyvät äh, tärkeään tilanteen väärinkäyttöön. oletteko te pyyntämään, tai oletteko te pyyntäneet tällaista tutkimusta? Vai odotatteko te kärsivällisesti mandaattinen loppua? Jotta uranne jatkuisi tahdattomana ja tämä selkeätä kuvaa tilanteesta. Moni irakilainen poliitikko on vakavasti syyttänyt teitä, että teidän toimintanne on katastrofi. Ja lisäkysymys. Mitä Irakin viranomaisilla on tekemistä Irakissa, kun ne puuttuvat ja käyttävät jopa YK saattoita omaan eli Tehranin politiikan edistämiseksi – näitä vihattuja pakolaisia kohtaan. Thank you, Chair. Uh, I would like to talk about territorial integrity. Haluaisin puhua territoriaalisesta koskemattomuudesta Irakin yhteydessä. Tässähän ollaan lähellä maan havi, hajoamista. Ja prosessissa ei vielä siinä olla. Te juuri julistitte kurdi mm, parlamentin edustajien paluun Bagdadiin, mutta hallitsevan koalition asenne sunnivähemmistöä kohtaan ei ole millään muotoa rationaalinen. Eli ymmärrän sen, että sanoitte, että yritätte luoda parempaa ilmapiiriä tulevaisuuden varalle, mutta valitettavasti poliittinen, liikku, poliittinen eh, ilmapiiri on niin myrkyttynyttä, että että nyt tulee keskittyä kaikkiin eri skenaarioihin ja vaihtoehtoihin. Kysymykseni on hyvin konkreettinen. Aiommeko me saada aikaiseksi jotain sellaista, joka todellisuudessa vahvistaisi demokraattisia ryhmittymiä? Keksimmekö me välineet, joilla me saamme yhteyden pääministeri Malikiin ja jolla estetään sellainen käytös, jota me olemme tähän mennessä nähneet mitä tapahtuu ministerien nimittämisen suhteen, esimerkiksi puolustus- ja sisäministerin nimittämisen suhteen. Tällaista ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Suurkiitokset. Terho. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin Camp Libertin turvallisuuskysymyksistä. Mainitsitte itse tämän terroristihyökkäyksen tai tämän rakettihyökkäyksen useampi kuukausi sitten miten asia niin, että näitä kokouksien jälkeen ei ole tehty kaikkia näitä mahdollisia parannuksia? Miksi te ette ole vaatineet sitä, että Camp Libertyn ihmiset saisivat luotiliivejä, joita heillä oli Kampasharvissa? Tai perustalaisia betoniteimureja, joka suojasi heitä. Kertokaapa miksi. Kiitoksia. Irakin kansalaiset ovat enemmän vaarassa kuin monet. 700 irakilaista sai surmansa huhtikuussa. Se on nyt fakta. Ja se täytyy nähdä tässä yhteydessä. Koblerin hän täytyy esitellä tämä kokonaistilanne. Kyse ei ole pelkästään Camp Libertystä. Eli täytyy katsoa koko maantilannetta, joka on katastrofi. Se ei ole YK vika, Ja sitten Demis Mekä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin on kysymys ja esitän sen hollanniksi, jos sopii. Palaisin, Palaisin Kurdistanin tilanteeseen. Siellähän oli vaalit, 20. huhtikuuta provinssivaalit ja ne pidettiin 12-18 vaalipiiristä. Ja silmipistävää oli se, että samanlaisia vaaleja ei ollut Irakin Kurdistanissa, joka on puoliksi autonominen alue Irakin pohjoisalueella. No nyt on ymmärretty sitä, että Irakin Kurdistanissa on yhä enemmän de facto itsenäisyyttä. Ja tämän lisäksi sieltä viedään raakaöljyä ja nämä markkinat ovat kehittyneet. Uskotteko, että kauppa Turkin kanssa esimerkiksi voisi vaarantaa maan yhtenäisyyden? Ja sitten tarttuisin vielä siihen, mistä Lohbiler kysyi, eli pakolaisten turvallisuus. Täytyy nyt muistaa, että tilanne saattaa pahentua sisällissodaksi, ja haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette siitä, miten tämä humanitaarinen tilanne vaikuttaa syyrialaisiin pakolaisiin, ja sitten miten tämä vaikuttaa taloudellisesti naapurimaihin. Jos pakolaisia on yhä enemmän, niin esimerkiksi Jordanian kaltaiset maat minun mielestäni eivät enää pysty hallitsemaan tilannetta ja he saattavat, ne saattavat joutua mukaan tähän konfliktiin. Ja, vielen Dank. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich... Äh, Kiitoksia. Anteeksi, että tulin paikalle hiukan myöhemmin, mutta kuulin kyllä loppuosan tästä keskustelusta. Ehkä ei vastasit tähän kysymykseen, mutta esitän kuitenkin tämän kysymyksen. Mielestäni meidän täytyy nyt todellakin paneutua siihen, että Camp Ashrafin ihmiset voidaan toimittaa muihin maihin turvallisiin olosuhteisiin – uskoakseni tätä nyt ollaan tekemässä, eli yritetään löytää vastaanottajamaita. Siis ehkä te tosiaan vastasitte tähän jo. Eli monetko näistä on jo matkalla muihin maihin, eli kuinka monen kanssa neuvottelette, kuinka monen maan kanssa neuvottelette. Eli mielestäni täytyy nyt keskittyä siihen, että nämä ihmiset saadaan turvalliseen eurooppalaisen ympäristöön, ja siellä ei voi tapahtua mitään sellaista, mitä Irakissa tapahtuu kyse ei ole näistä ihmisistä, vaan siitä, että äh, näiden leirin johtajilla ei ole mitään kiinnostusta parantaa olosuhteita, koska muutenhan, jos he siirtyvät Eurooppaan, niin he eivät enää pysty valvomaan ja hallitsemaan näitä ihmisiä. Eli toivottavasti jatkatte nyt pyrkimyksiänne saada nämä ihmiset Eurooppaan turvallisempiin olosuhteisiin. Kiitos. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Minun on helppo jatkaa koska jatkan kollegakysymyksestä ja vetomuksesta. Me jaamme huolestumisen Irakin tilanteen suhteen ja pelkään myös, että palaamme sisällissotaan. Mutta kysymykseni on se, että herra Kobler, teistäkin näyttää tulleen kiistanalainen henkilö Irakissa. Useimmat parlamentin äh, jäsenet, opposition johtaja Labi on vaatinut teidän eronne. He kokevat, että Olette liian lähellä hallitusta. Te sanoitte, pyritte pitämään eroa hallitukseen. Mm, tiedän, että se on vaikeaa. Mutta pääongelma Camp Libertin suhteen on humanitaarinen. Jätetäänpä nyt erilleen kaikki nämä poliittiset motivaatiot. Siellä on yli 3000 ihmistä. Me, sen enempää kuin te, emme voi mitenkään taata heidän turvallisuutta. Te olitte välittäjänä tässä siirrossa Irakin viranomaisten paineen alaisena. On selvää, että te olitte välittäjä. Mutta ehdotitte myös. Sanoitte, että heidän turvallisuus on taato, mutta tuon 9. helmikuun hyökkäyksen jälkeen mitään takeita ei missään nimessä ole, etteikö tämä voisi toteutua uudelleen. Ja se, että 80 prosenttia yhteistyöhaluttomuudesta laitetaan ää, asukkaiden harteille, on tekopyhä, emme voi hyväksyä sitä. Yhdistäkö me voimamme, jotta heidät saadaan Irakista? Heidän ei ole mahdollista jäädä sinne. Ja on jäsenvaltioiden tehtävä löytää ratkaisuja. Kiitos. Sitten Higgins. Kiitos puheenjohtaja. Olen suurimmasta osasta esitetystä kommenteista samaa mieltä. Tämän tyyppisessä tapaamisissa ongelmana on se, että me heitämme kysymyksiä ja sitten me emme saa kovinkaan tarkkoja vastauksia. Mutta tämä on se tapa, jolla nämä on rakennettu. Te sanoitte, että on yli 300 henkilöä, jotka on siirretty Albaniaan. Se ei ole totta. Heitä on 40. 40. Sa- sata on mennyt Saksaan. Eli tämähän osoittaa, että tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Niin, kuusi pienimaata, pienimaa kyseessä. Ashrafin suhteen on suuri ongelma ja se täytyy ratkaista. Ihmiset ovat sijoittaneet sinne. Sitten sanoitte, että hallitus on sitä mieltä, että nämä sata jäljellä olevaa henkilöä on terroristia. Heidät on poistettu terroristilistalla täältä ja, täällä ja Yhdysvalloissa. Ja kuitenkaan te ette saa vahvistua sille, että nämä eivät ole terroristeja, koska he eivät ole terroristeja. Sitten sanoitte myös, että saadaan tuomioistuimelta määräys, jolla heidät siirretään sieltä pois. Meillä me ole saaneet mitään, mitään takuita siitä, etteikö näitä ihmisiä tapettaisi. Ihmisiä on loukkaantunut vakavasti ja sitten te sanoitte, että siellä ei ole minkäänlaisia lääkintäpalveluja olemassa. Eli tämähän on täysin pateettista ja väärin. Sitten sanoitte, että kännykköjä ei ole, ei ole minkäänlaisia yhteyksiä ulkopuoliseen maailmaan – Eli mitä teillä on oikein näytettävänä kaikesta sitä vallasta, jota olette saaneet? Ja loppujen lopuksi tilanne on todella valitettava. Irlanti, jos se olisi turvallisuusneuvostossa, niin olisin kyllä hankkinut teille jo potkut. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. En ole maamiehenne kuten puolustajan herra Lambsdorff, mutta kukaan ei ole täydellinen. Herra Kobler kaksi vuotta sitten, ennen kuin ihmiset olivat muuttaneet Camp Libertiin, te tulitte tänne Euroopan parlamenttiin ja esititte kolme merkittävää lupausta. Että Libert, Camp Libertissä olisi ainakin sama elintaso kuin Ashraf, Camp Ashrafissa – ja että ihmisiä haastateltaisiin ja tähän lähetettäisiin nopeasti kolmasiin maihin, mutta että tämä olisi turvallisempi paikka, paljon turvallisempi kuin tämä Basharaf. Ja näytti meille värikuvia siitä, miten ihana paikka Liberty olisi. Minun mielestäni mikään näistä lupauksista ei ollut totta. Mielestäni pääongelma on, että Camp Ashrafin asetaat eivät luota teihin, ette voi olla luotettava välittäjä, kun merkittävä osapuolisessa konfliktissa. Camp Liberty asukkaat eivät luota teihin. Näytätte ehkä olevan enemmän ongelman osa. Eikö olisi aika mielestänne erota? Sitten Sarvamaa. I will be very... Kiitoksia Elmar, puhun ihan lyhyesti. Mielestäni on erittäin valitettavaa, että keskustelu liittyy usein yhteen ihmiseen, ja näin ei pitäisi olla. Meidän pitäisi puhua näistä 3100 ihmisestä, jotka selvästikään eivät pysty määräämään omasta kohtalostaan. Ja he ovat joka tapauksessa viattomia, mutta vaikka he olisivatkin taistelleet aseistettuna jonain päivänä, niin tällä hetkellä näin ei ole. Te nyt kuitenkin olette YK on erityisedustaja, joten täytyy kysyä, mitä YK aikoo tehdä ratkaistakseen edes hyvin perustavanlaatuiset ongelmat, jotka liittyvät turvallisuuteen. Terho on aikaisemmin ollut rauhanturvaaja. Hän tietää, mistä hän puhuu eikä ole vaikeaa esimerkiksi toimittaa näille ihmisille kypäriä. Ja YK on vastuussa tästä, koska YK oli mukana tässä sopimuksessa, jossa, jonka mukaan nämä ihmiset piti siirtää muualle. En nyt kysy teiltä henkilökohtaisesti, vaan kysyn teiltä YK kansainvälisen elimen edustajana. Eli millä tavalla aiotte taata näiden ihmisten turvallisuuden? Kiitos. Herr Kobler. No niin, sitten erityisedustaja Kobler. Kiitos. Jos lähden liikkeelle poliittisista kysymyksistä, ihmisoikeustilanne ja teloitukset, No, Stevenson kysyi, miksi me emme tehneet teloitusten suhteen mitään. No me teimme paljonkin. lehdistötiedotte. te tiedätte ja varmaankin tiedätte, että että äh, kaksi päivää ennen Navipilaita me julkistimme lehdistötiedotteen, jossa me tuomitsimme tämän. Me halusimme nimenomaan äh, kuoleman rangaistuksen kiellon. Ja Navipilai sitten antoi julkiausoman, jossa oli hyvä mottolause, 21 teloitusta, ikään kuin eläimiä äh, teurastamossa. Ja hän oli aivan oikeassa. Tuomitsen nämä teloitukset, mutta kysynpä teiltä, kuinka monta teloitusta on tapahtunut tuon jälkeen Irakissa? Heti sen jälkeen oli kaksi, sen jälkeen teloituksia ei ole tapahtunut. Herra Stevenson, te tiedätte, että jotkut asiat on parempi hoitaa hienovaraisesti. On parempi, että ei annetaan värikkäitä julkilausumia ja sitten asetetaan ihmiset vaaraan. Ja teloitukset jatkuvat. Kuolemanselleissä on edelleen 150 henkilöä. Ainakin toistaiseksi meillä on de facto ei-teloituspolitiikka Irakissa. Se saattaa päättyä huomenna, mutta tämä on tämänhetkinen tilanne ja se on osa mandaattiamme. Kidutus kidutus ja tilanne vankiloissa. No kyse on samasta asiasta. Meillä on hyvin selkeä ihmisoikeuspolitiikka, jonka sanomme äänekkäästi. Tämä on meidän listallamme. Sanon sen täällä ja sanon sen joka ikiselle TV-kameralle ja päin pääministerin naamaakin. Olen sanonut, että yksi kidutustapaus on yksi kidutustapaus liikaa nämä olosuhteet vankiloissa ovat huonot, enkä tiedä mitä tässä sitten enemmän voisi tehdä. Mujahidin aina sanoo, että no tämä ihminen ei puhu meidän puolestamme, mutta minä puhun ihmisoikeusrikkomuksia vastaan, kidotusta vastaan, vankiloissa tapahtuvia hakkaamisia vastaan. Joka päivä teen näin. Itse oma taustani on ihmisoikeusaktivistin tausta ja tämä on kunnian asia, että saan tätä voimakkaiden puolesta hoitaa. Mutta tämä ei ole syy siihen, miksi me olemme täällä joka ikinen kidutus on yksi liikaa, mutta tässäkin täytyisi saada, saada aikaan parannuksia vankiloissa. Miten kidutusten määrää vähennettäisiin, miten ihmisoikeustilannetta parannettaisiin. Tässä ei ole kysymys ainoastaan sanoista, vain teoista. Pakolaiset, iso ongelma. Monet Eh, teistä ovat maininneet 3100, mutta meillä on 1,3 miljoonaa sisäisesti siirtynyttä henkilöä Irakissa, 150 000 syyrialaista pakolaista. Eli kysymykset 100 eh, 000 pakolaisen turvallisuudesta, jotka siis tulevat Syyriasta, sekin on tärkeässä asemassa. Tietenkin he ovat eh, rajan läheisyydessä olevilla leireillä ja heihinkin saattaa luoteja osua. Pakolaisasioissa, ihmisoikeusasioissa tämä on meidän pääasiallinen huolenaiheemme. EUn näkyvyys. Lambsdorff esitti tästä kysymyksen. Tähän haluan vastata avoimesti. Arvostan EUn lähettilään työtä. Kyseessä on hieno ihminen, hän on entinen kolleganne ja te voitte itsekin todeta hänen lähestymistapansa. Mutta liikkumatila suhteessa hallitukseen ja muihin, jotta voi toimia poliittisesti. Tästä tässä on kysymys. Me pidämme tiiviitä yhteyksiä ja on tärkeää, että hän ottaa muut EUn lähettilät tapaamaan pääministeriä, parlamentin puhemiestä ja näin hän tekeekin. Tämä käynnistyi neljä viisi kuukautta sitten. Ollaan siis aktiivisesti mukana viemässä viestiä eteenpäin. Ei ainoastaan puhuta kuolemantuomiosta, vaan myöskin välitetään poliittisia viestejä EUn lähettiläiden tuella ja heidän avullaan hän sanoo, että pääministeri, parlamentin puhemies, teidän vastuullanne on välttää maan hajoaminen. Tämä on näkyvyyttä ja se täytyy kommunikoida kansalle. Sitten kehitysyhteistyössä, no kirjasin tämän ähm, maininnan siitä, että, ihminen, äh, että EU ei ole äh, pikkuhiljaa liikkumassa sieltä pois, mutta minä haluaisin nähdä EUn tähtiä siellä paljonkin näkyvämmin näissä projekteissa. Siirtymäkauden oikeus, no esimerkiksi vankilahallinto, yhdistetään ihmisoikeudet ja teidän toimintanne, vain EU ja YK voivat tätä harjoittaa äh, vankilatyöntekijöiden kouluttaminen, vankien elinolojen parantaminen, tämä on asia, jossa EU voi toimia. Valitkaa neljä viisi vankilaa, jossa olisitte sitten näkyvästi läsnä. Irakin parlamentti ei tällä hetkellä ole nimensä arvoinen. Siellä boikotoidaan, kävellään kokouksista ulos. Siellä ei tapahdu mitään. Irakin parlamentin jäsenet ovat tämän umpikujan vankeja. Parlamenttien väliset suhteet, te parlamentin jäseninä, minun mielestäni olisi hyvä idea, jos voisitte lyöttäytyä yhteen Irakin parlamentin jäsenten kanssa ja harjoittaa parlamenttien välistä toimintaa. Mutta tästä se vaikeus tuleekin esille. Aina kun tämän otan esille, niin sitten vastaus on, että siellä ainoastaan halutaan puhua Camp Ashrafista. Camp, Camp Ashraf, kuulin kyllä teidän turhautumisenne ja olen siitä samaa mieltä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa aihe suhteessa Irakiin. Tämä vain monopolisoi suhteita EUn ja Irakin hallituksen ja parlamentin välillä. Parlamentti on kuitenkin tärkeä elin, koska sillä on demokraattinen funktio, eli tulisi ottaa etäisyyttä monotemaattisesta Camp Ashraf lähestymistavasta ja keskityttäisiin ihmisoikeuksiin, korruptioon, kidutukseen – kaikkiin näihin kysymykseen yhteistyössä Irakin parlamentin jäsenten kanssa, eikä ainoastaan keskityttäisi Camp Ashrafin, koska se vie valon pois näiltä muilta tärkeiltä aiheilta. Kurdistanin kysymys, Turkin kysymys. No, jos haluatte minun vilpittömän arvioni, Valtio ei tule hajoamaan, ei tule mitään itsenäisyysjulistusta lähitulevaisuudessa. Kurdistan tulee pysymään Irakin sisällä. Parlamentin, kabinetin jäsenet ovat palanneet parlamenttiin osallistuakseen poliittisiin keskusteluihin parlamentissa. Suhteet Turkkiin ovat erittäin hyvät Barzanin suhteet Turkkiin ovat erittäin hyvät. PKK-asia. PKK on palaamassa toukokuusta lähtien aselepo. Tästä saadaan rauhaa ja rauhallisuutta näihin suhteisiin kurdien ja Bagdadin ja turkilaisten välille. Kurdien ja Bagdadin väliset suhteet ovat se ongelma ja tässä täytyy parannusta saada. Ja tässäkin pyydän teidän apuanne, koska teillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä parlamentin jäseniin ja lyöttäytyä yhteen heidän kanssaan vaaleja ei voida lykätä yksinomaan siitä syystä, että yksi puolue on liian heikossa asemassa ja sitten vaaleja, kurdivaaleja lykätään kuudella kuukaudella. Me voimme vedota legitiimiyteen parlamentin jäseniin. Meidän täytyy pitää kiinni, jotta vaalit saadaan järjestettyä ja jotta ei sorruta näille houkutuksille. Sitten vaikutukset Syyriaan Syyrian vaikutus Irakiin. Sanoisin, että monet Irakin ongelmista ovat kotikutoisia. Ne ovat syntyneet maan sisällä. Jos Syyriassa olisi rauhallista ja Iranissa olisi rauhallista, niin kaikki olisi rauhallista, mutta tämä sisärajojen puuttumiskysymys on ongelmallinen. Ihmisoikeus, korruptio, talouspolitiikka, julkishallinnon kasvattaminen ja tämä puolestaan tukahduttaa yksityisen sektorin. Nämä ovat riippumattomia Syyriasta, mutta tietenkin Syyrian tilanne huonontaa. Sunnit katsovat Syyrian suuntaan ja he seuraavat hyvin tarkkaan Syyrian kehityksiä. Eli tarkoituksena olisi vähentää jännitteitä ja tuoda nämä puolueet yhteen. Sitten sunnien marginalisointi. Tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän pyyntömme hallitukselle on, ottakaa nämä vaatimukset vakavasti. Me emme asettaudu kenenkään puolelle, emmekä tee arviota siitä, ovatko ne legitimiä vai ei. Tietenkin jos puhutaan lahkolaisuudesta tai ihmisoikeuksista, niin silloin me otamme kantaa. Mutta on tärkeää, että nämä vaatimukset otetaan vakavasti ja istutaan yhdessä pöydän ympärille. Kenenkään etujen mukaista. Kaikki pelkäävät sitä, että palattaisiin sisällissodan tilanteeseen sen he ovat kokeneet 2006-2007. Ja sitten hyvin lyhyesti Camp Ashrafista. Te kaikki tiedätte historian Yhteisymmärrysmuistio, se allekirjoitettiin, koska oli pakottava tarve, koska armeija halusi marssia Camp Ashrafiin. Siellä oli 3200 henkilöä, jotka asuivat joulukuussa 2011. Kabinetin päätös oli tyhjentää pakolla Camp Ashraf. Tätä oli yritetty jo kaksi kertaa aikaisemminkin. Stren Stevenson 45 ihmistä kuoli vuonna 2009 ja 2011 45 ihmistä kuoli me halusimme ulospääsytien, mutta me emme ota poliittista kantaa sen suhteen, onko kysy, kyse terroristeista vai ei. Me emme tee näitä arvioita. Heille, meille he ovat ihmisiä. Tämä on humanitaarinen asia. Me järjestimme Rova Ratsavin kanssa kymmenen kokousta. Me olemme samaa mieltä siitä, että he eivät kuulu yhteisymmärrysmuistioon, mutta päivä allekirjoittaa muuttamisen jälkeen joululomalla menin Pariisiin ja keskustelin tästä muistiosta Mirjan Rajavin kanssa – ja yhdeksän muuta kokousta järjestettiin vuoden 2012 aikana. Eli tästä sovittiin sitä, ei allekirjoitettu virallisesti, mutta tarkoituksena oli pelastaa Ashrafin asukkaiden henki ja estää armeijan marssiminen leiriin. Ja jos näin olisi tapahtunut, niin silloin olisi kyllä tullut pahaa jälkeä, koska Irakin armeijalla ja poliisilla on vaikea hallita joukkoja, kuten me olemme nähneet jo Havitsan tapahtumassa kaksi viikkoa sitten silloinhan oli tarkoitus vain hajoittaa mielenosoitus ja 40 ihmistä kuoli. Tämä on humanitaarinen tehtävä, joka minulla ja kollegoillani on. Sitten eroamiskysymykset ja se, että minulle tulisi järjestää potkut. No kirjoittakaa pääsihteerille ja pääsihteeri kirjoittaa teille ja hän, hän sanoikin, hänen vastauksensa oli selvä. Se annettiin julkisesti turvallisuusneuvostossa Irakin mietinnön yhteydessä kappaleessa 89. Olette varmaankin sen lukenut. Siinä ilmaistiin luottamus ja siinä sanottiin, että hän tukee sitä, että Camp Ashrafin äh, ja Libertin asukkaat muuttavat ulkomaille eivätkä palaa. Ja pyydettiin, että kaikki käyttäisivät lobbaukseen käytettävät rahat, eli YK pääsihteeri on tämän sanonut, käytettäisiin kaikki se raha, joka käytetään lobbaukseen kaikkialla maailmalla käve, käytettäisiin se ihmisten uudelleen sijoittamiseen. Tämä on siis YK pääsihteerin bankimuunin miele, moonin mielipide. Alawi ei ole koskaan vaatinut minun eroani, en tiedä mistä te tämän tempaisitte. No tietenkin jokaisella on oma mielipiteensä siitä, tulisiko minun olla tässä tehtävässä. Ja varsinkin jos poliittisesti välittää asioita, jossa Al-Qaida on vasemmalla ja hallitus on oikealle ja sufit ja salafit ja muslimiveliskunta, niin no tietenkin, tietenkään tehtävää ei voi te hoitaa oikein ja miellyttää kaikkia. Tämä on vaikea tehtävä, mutta me hoidamme tätä ja me olemme saaneet yhteyden kansalaisiin. On ihmisiä, jotka äh, arvit, äh, arvostelevat minua ja haluaisivat eroani. Kaikki voivat vaatia tätä, mutta näin ei Saddam Husseinin aikoina tapahtunut tai silloin kun MEK oli vallassa. Kukaan ei silloin voinut vaatia pääministerin eroa. Kaikki tänä päivänä voivat pyytää pääministerin tai minun eroa ja se on hyvä asia se heijastelee sitä rajallista vapautta, joka maassa nyt on. Eli periaatteessa nämä raportit ovat liioiteltua. Minulla on hyvät suhteet Alawiin. Ja kun luin tämän lehtitiedotteen, niin otin hänen yhteyttä ja hän sanoi, että ei hän ole koskaan eroani vaatinut. Mutta en nyt halua tämän, tässä, tätä sen enempää, tästä sen enempää keskustelua. Kappale 289 tästä Irak-mietinnöstä, sieltä se löytyy, ja myöskin loppausryhmien pyyntö, että loppausryhmiin sijoitettavat rahat käytettäisiin uudelleen sijoittamiseen. Ja tässä sitten palaan siihen kommenttiin, joka täällä esitettiin, että keskitytään uudelleen sijoittamiseen. Suoraan sanottuna en oikein ymmärrä, että joku sanoo, että turvallisuustilanne on maassa huono, ja Camp Ashrafissa turvallisuustilanne on he tietenkin tuomitsen 9. helmikuuta terroristi-iskut. Tämä oli katastrofi koko prosessin kannalta. Ei tätä olisi tullut edes tapahtua. Meillä on 210, herra Higgins, 210 henkilöä, jotka voivat siirtyä Albaniaan. 210, 210 Albaniaan ja 100 Saksaan. Eli 310 ihmistä yhteensä. 310 on jo saanut uudelleen sijoitustarjouksen. Ja vetoaisin teihin ja MEK tukijoille, että käyttäkää tilaisuutta hyväksenä ja poistukaa Irakista. Irak on vaarallinen maa, ei ole suotavaa pysyä Camp Libertyssä. Sieltä täytyy päästä ulos ei voida sanoa, että se on turvallinen paikka. Ei siellä tule pysyä solidaarisuuden nimissä. 40 ihmistä siirtyi Albaniaan kuuden viikon jälkeen. UNHCRn ja Yhdysvaltojen valtuuskunnan kanssa oli neuvotteluissa mukana ja saimme tuplattua tämän määrän 110. Tämä on ainoa ulospääsytie, erityisesti jos turvallisuustilanne on huono. Me emme koskaan takaa turvallisuutta kenellekään. Turvallisuus kuuluu hallituksen vastuulle. Irakin hallituksen vastuulle. Me tuemme sitä, että Ashrafin asukkaat saisivat näitä T-muureja ja parempaa laitteistoa, mutta Irakin hallitus johtaa leiriä hallitus on vastuussa turvallisuudesta. Se on, ja tässä on jo mainittu, että tämä on vaarallinen paikka. 700 ihmistä on kuollut. Tässä kuussa äh, ilmeisesti kuolonuhreja tulee lisää. Toissapäivänä 85 ihmistä kuoli ei voida poissulkea, etteikö näin tapahtuisi uudelleen. Eli minun kehotukseni on poistua maasta. Uskoakseni olen nyt kattanut kaiken, jos... About the eviction. About the... Voisinko kysyä häädästä? ja The eviction fright... Niin, häätö pelottaa minua. Häätö pelottaa minua myös, mutta minun täytyy sanoa, että minulta loppuivat panokset me neuvottelemme, meillä on kolmen juristin nimet, mutta Pariisi ei ole antanut meille lupaa nimetä näitä kolmea juristia, jotta tilanne ratkaistaisiin. He täyttyvät kaikki ehdot, toisin sanoen he eivät ole saaneet syytöksiä miltään taholta. Me olemme kommunikoineet tämän tiedon yli tusinan kertaa Olemme sanoneet, että nämä juristit tulisi nimetä, mutta Pariisi ei näin tee. Eli tässä pyydän teidän apuanne, jotta välittömästi annettaisiin meille lupa saada nämä juristit toimeen, koska tällä hetkellä olemme pullonkaulassa. Me emme saa viesteihinne, viesteihimme vastausta, emmekä me voi toimia. Häädöt turvallisuus, niin mitä YK tekee turvallisuuden suhteen? Me pyydämme joka ikinen viikko Irakin hallitukselta turvatoimia, turvarakennelmia, ja että niitä parannettaisiin, saataisiin näitä teemuureja. 169 bunkkeria ja sieltä löytyy teemuureja ja teemuurit ne poistettiin asukkaiden pyynnöstä alussa. Tehän muistatte tämän keskustelun. He sanoivat, että tämä on vankila. Nämä teemuurit täytyy poistaa ja sitten ne poistettiin. Minä en turvallisuuskysymyksiin puuttunut. Minulla oli kuitenkin varauksia näiden muurien poistamisen suhteen, koska ne olivat siellä silloin, kun johto kuuluu Yhdysvaltain meille. En koskaan sanonut, että kysymys on paratiisista. Tämä ei ole paikka, jossa itse haluaisin elää. Eli on tärkeää, että se on vain väliaikainen, että Libertin asukkaat poistuvat ulkomaille. Ja sitten viimeksi haluaisin vielä sanoa, että ihmisoikeustilanne leirillä on asia, jossa teidän tulisi toimia. Tehkää parhaanne, jotta liikkumisen ja tiedon vapaus saataisiin voimaan, jotta asukkaat puhuvat meille ja UNHCRlle. Ja jos nyt otan YK-hattuni pois, niin Euroopan parlamentti, jonka minä luulin edustavan ihmisoikeusarvoja, Eurooppalaisena olen täysin vakuuttunut tästä. Ja se, että Euroopan parlamentti ylenkatsoo näitä rakenteita Camp Libertyssä, ihmisiä pidetään eri osastoilla, ei sallita ihmisten kokoontuvan yhteen, ihmiset lukitaan jos ei haluta, että he puhuvat meidän edustajillemme, niin onko tämä eurooppalaisten ihmisoikeuspolitiikkaa? Ei. Minun mielestäni parlamentin jäsenten vastuulla on keskittyä ei ainoastaan kidutukseen ja kuolemanrangaistukseen, vaan myöskin heidän täytyy tehdä selväksi se, että tällainen rakennelma, joka ei anna asukkaille liikkumisen vapausta, ja yhteydenpitovapausta ja vapautta poistua leiristä, niin tällaista ei voi tukea. Eräs henkilö halusi karata leiriltä, hän ontui, hänet vedettiin takaisin leiriin ja sitten soitettiin poliisi paikalle ja hänet palautettiin leiriin. Tämä on Camp Libertyn jokapäiväistä elämää. En ymmärrä, miksi tämän tyyppiset asiat jätetään syrjään järjestössä, joka on sitoutunut pitämään kiinni ihmisoikeuksista ja jonka asialistalla aina ihmisoikeudet ovat korkealla sijalla, mutta tässä tapauksessa tulisi hieman tarkemmin katsoa. Kiitoksia. Ää, äh, äh, Kiitoksia erityisedustaja Kobler. Eilen kutsuin Jana Huboskavan tänne valiokuntaan. Haluaisimme kuulla vähän Irakin tilanteesta häneltä. Ja haluamme jatkaa tätä vuoropuhelua. Ja tässä olisi mukana myöskin Irakin parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Uskon, että kaiken kaikkiaan me tiedämme, kuinka dramaattisia muutoksia tässä maassa on ollut. Eli nyt kaikille irakilaisille pitäisi oikeastaan jakaa kypäriä ja luotiliivejä tavalliset irakilaiset ovat suuremmassa vaarassa kuin ne, jotka ovat leireillä. Jos nyt nähdään, mitä on tapahtunut viime tapauksena, eli 700 kuolonuhria viime kuussa. Ei nyt pidä erotella ihmisiä, vaan kaikkia pitää suojella. Meidän pitää sitä korostaa ja katsoa, mikä on mahdollisuuksia rajoissa. Meillä on aika vähän mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteisössä, joten meidän täytyy nyt katsoa miten toimitaan. Itse vastustin Irakin sotaa ja olen tästä varoittanut jo kymmenen vuotta. Tämä on aiheuttanut paljon konflikteja myöskin omassa maassani. Mutta lopputulos nyt on mikä on, ja meidän täytyy nyt katsoa, miten me hoidamme nämä seuraamukset. Meidän täytyy jäsenvaltioissa keskustella tästä. Meillähän on paljon humanitaarisia toimintoja, mutta nyt emme sitten kuitenkaan pysty toimittamaan näitä ihmisiä omiin jäsenvaltioihimme, jotta ihmiset pääsisivät pois näiltä leiriltä. Omassa maassani on sata ihmistä, Albaniassa on vielä enemmän, ja sen jälkeen onkin sitä aika hiljaista. Nyt täytyy katsoa ja miettiä, mitä voidaan vielä tehdä. Tässä on kyse suurista luvuista, mutta Camp Ashrafilla sen koko noin 34 kilometriä Eli en tiedä, onko tämä totta, mutta pakolaiset, joita pidetään laittomina, niin Isossa Britanniassa heitä pidetään leirillä Sasseksissa, ja siellä sen koko on siis 34 kilometriä. Sussex vai Galway, en nyt muista. Minun maassani tästä kyllä keskusteltaisiin, jos siellä olisi tällainen tilanne ja silloin UKIP olisi vielä kolme kertaa vahvempi näiden argumenttien pohjalta. Nyt täytyy olla oikeudenmukainen. Irakilaiset sanovat, että emme halua tätä. No mekin olemme sanoneet, että emme mitään halua laittomia maahanmuuttajia. Siksi olisi järkevää, että me kannamme vastuumme ja pidämme huolta siitä, että nämä ihmiset voivat elää turvassa. Ja siksi pääkaupungissa pitää puhua, miten asiassa voidaan edetä, millaisia yhteyksiä voitaisiin luoda. Camp Liberty ja Camp Ashraf pitää ottaa huomioon. Meillä on ollut näitä haastatteluja. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla ihmiset saadaan pois maasta, jotta he pääsisivät turvallisiin olosuhteisiin. No, ehkä kun ajatellaan näitä ihmisiä, niin voimme tehdä niiden kanssa yhteistyötä. No, osapuolet syyttelevät toisiaan, mutta se ei ihmisten tilannetta paranna. Ja on uskomatonta, mitä täällä nyt tänään on kuultu, että internetiä ei voida käyttää vapaasti näillä leireillä, tai että matkapuhelimia ei voi omistaa, tai että siellä on vain yksi TV-kanava, jossa on propagandaa ympäri vuorokauden. Jos tämä on totta, niin tässä on kyllä ongelma. Ja sitten otan selvää, voida, onko Camp Libertyn tilanne tosiaankin tämä. Ja jos YK valmis puuttumaan tähän tilanteeseen, se on ratkaiseva asia. Tämä on nyt johtopäätöksen kannalta tärkeä asia, ja meidän pitäisi nyt saada puolueetonta tietoa tilanteesta, jotta tätä keskustelua voidaan jatkaa ja jotta pystymme auttamaan todellakin näitä ihmisiä. Kiitoksia erityisedustaja Kobler näistä kahdesta vuodesta, jotka olette olleet Irakissa. Jos emme nyt enää näe, niin toivotan teille sitten uudessa tehtävässä paljon menestystä ja onnea. Uskon, että Jana Hubushkavan kanssa voimme jatkaa tätä keskustelua ja löytää lopullinen ratkaisu tähän kysymykseen. Haluaisin todellakin, että pystymme auttamaan ihmisiä, jos ihmisiä annetaan auttaa tässä tilanteessa. Kiitoksia ja nyt siirrymme sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Wir äh, kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da möchte ich Seuraavaksi kokous jatkuu nyt suljetuin ovin. Eli pyytäisin